Colleagues, can I call the meeting to order? Hyvät kollegat, aloitetaan kokous. Before we go on... Ennen kuin ryhdymme äänestämään, niin kertoisin teille puheenjohtajan huomioiden osalta – niistä päätöksistä, joita koordinaattorit ovat eilen tehneet. Ensinnäkin olemme nimittäneet esittelijöitä ja lausunnonlaatijoita. Tämä on ehkä pisin komission otsikko. Kyse on ehdotukseksi neuvostoon päätökseksi joka koskee jäsenvaltioiden ja USAn ja Islannin ja Norlannin, Norjan kuningaskunnan ähm, välistä sopimusta ja niin edespäin, koska me olimme, koska me olimme koordinaattorissa sitä mieltä, että koska tämä otsikko on jo niin pitkä, niin puheenjohtaja saa tämän kontolleen. Mitä tulee sitten Sveitsin kanssa tehtävään sopimukseen, niin tehän muistutte, että meillä on poliittisten ryhmien äh, kesken rotaatiojärjestelmä, joten tällä kertaa tämä menee Alden ryhmään. Ja mitä sitten tulee sopimukseen Brasilian kanssa, koordinaattorit päättivät, että Tikau voi olla esittelijänä, koska hän on jo aiemmin tehnyt Brasiliaa koskevan mietinnön tai on juuri tekemässä sellaista. Sitten lausunto numero neljä. Kyse on direktiivistä, jonka tarkoitus on muuttaa energiatuotteiden ja sähkön verotusjärjestelmää, niin koordinaattorit päättivät, että meidän tulisi laatia lausunto aiheesta. Ja sen jälkeen, kun oli tehty päätös valtion tukisäännöistä, mehän annoimme lausunnon GUElle. He tulimme siihen tulokseen, että meidän ei tarvitse tehdä lausuntoa, muita lausuntoja, joten tämä menee yhdessä kohdan 12 kanssa. Kysehän on komission tiedonannosta, joka koskee älyenergiaa. Nämä kaksi asiaa niputetaan yhteen ja GUE rotaatiojärjestelmän mukaisesti hoitelee nämä kaksi asiaa. Sitten komission raportti, joka liittyy 107 asetusta, joka liittyy lentomatkustajia ja erityisesti vammaisia sellaisia. Ja 261 asetusta, niin koordinaattorit päättivät, että pyydämme lupaa tehdä oma aloitemietintö joka koskee näitä yllä mainittuja kahta asiaa joku halusi erottaa nämä kaksi asiaa keskenään toisistaan, mutta koordinaattorit päättivät, että ne niputetaan yhteen. Ja niinpä me pyydämme oma aloite mietintöä tästä asiasta. Niin ikään sovittiin, että pyydetään talous- ja sosiaalikomitealta lausuntoa tästä asiasta ja pohdimme myös yhteiskuulemisen järjestämistä matkustajien oikeuksista, mutta tämä päätös tehdään myöhemmin esittelijän ja koordinaattoreiden päätösten mukaisesti. Komission henkilöstön työasiakirja, joka koskee yhteisön alusten valvontajärjestelmän järjestelmää koskevaa väliaikaista raporttia, niin siitä emme aio tehdä mitään lausuntoa. Ja mitä sitten tulee komission tiedonantoon, joka koskee Moldovan kanssa tehtävää yhteistä liikennejärjestelyä, ilmailujärjestelyä, päätimme, että rotaatiojärjestelmän mukaisesti ECR-ryhmä saa tästä esittelijyyden. Mitä sitten tulee komission tiedonantoon, joka liittyy avaruusstrategiaan Euroopan unionissa, niin päätimme, että jos ITRE on päävaliokunta ja jos se päättää tehdä oma-aloite mietinnön, niin 25. päivä eli huomenna ITRE tekee tämän päätöksen niin siinä tapauksessa koordinaattorit ovat sitä mieltä, että jos näin tapahtuu, niin meidänkin tulisi laatia lausunto. Jos ITRE ei mietintöä laadi, niin mekään emme voi sitä lausuntoa laatia. Sitten tiedonanto, joka koskee ää, yhtenäisasiakirjaa, jonka tarkoitus on pönkittää kasvua. Siitä emme aio laatia mitään tekstiä. Sama pätee työasiakirjaa, joka koskee kansainvälistä ilmastonrahoitusta. Ja mitä sitten tulee EUn valtion tukisääntöihin. Minä viittasin jo tähän aiemmin, että me olimme päättäneet tehdä lausunnon, mutta sitten kävikin ilmi, että meidän ei tarvitse sellaista laatia, joten tämä raukesi tämä asia. Vetoomusvaliokunnalta olen saanut rahtikuljettajilta vetoomuksen, joka liittyy tilanteisiin, joissa ajoneuvot ovat seisokissa. Pyytävät, että me laadimme lausunnon, joka liittyy sellaisiin tilanteisiin, joissa kuorma-autot ovat pois käytöstä. Koordinaattoreiden suositus oli se, että minä lähetän kirjeen vetoomusvaliokuntaan, jossa viittaan siihen, No, me, ole, me olemme päättäneet, että tämä olisi ikään kuin pysyvä asiaintila ö, tietyissä ajoneuvoissa ja tällainen suodatin voitaisiin asettaa Ähm, tiettyihin ajoneuvoihin takautuvasti. Mitä tulee komitologiaan, lentäjien lupakirjojen tarkastamiseen liittyvissä asioissa asiaan kuuluvia toimia ei ole vielä ilmoitettu parlamentille, joten meidän täytyy odottaa niitä ennen kuin voimme vastustaa tällaisia toimia. Ja vastustaminenhan tapahtuu kolmen kuukauden sisällä, mutta koordinaattorit pyytävät enemmän tietoa komissiolta aiheesta ja tulevat keskustelemaan asiasta myöhemmin siinä vaiheessa, kun tiedonanto on otettu vastaan. Sitten muut asiat. meneillään olevien hankkeiden osalta ähm, sihteeristö haluaa enemmän tietoa ympäristötehokkaista liikennemetodeista äh, ja myös sähköautojen käyttöönotosta. Sen kirjeen perusteella, jonka minä olen saanut ja joka liittyy tämänhetkisiin ehdotuksiin ja tuleviin ehdotuksiin, kun otetaan huomioon, kuinka paljon rahaa meillä on käytössämme tänä vuonna, niin teemme seuraavan johtopäätöksen. Poliittisia ryhmiä pyydetään olemassa olevan budjetin puitteissa tekemään ehdotuksia niin, että koordinaattorit voivat tehdä päätöksiä seuraavassa kokouksessaan, nimittäin 20. kesäkuuta. Poliittisten ryhmien ehdotusten takaraja on 6. kesäkuuta 2011 se päivämäärä lähestyy. Sitten Reinin onnettomuudet. Komissio antoi meille aika epätyydyttävän vastauksen, äh, kun olimme esittäneet kysymyksen TMS Waldorfin onnettomuudesta. <clears throat> Ja seuraavissa kokouksissa komissiota on pyydetty tulemaan esittämään johtopäätöksiä, jotka liittyvät tähän onnettomuuteen. Sitten sitten kyselykaavake, joka liittyy sukupuolten ähm, valtavirtaistamiseen. Äh, FEM-valiokunta on meille esittänyt aiheesta kirjeen, äh, jonka avulla voisimme hiukan kartoittaa tilannetta liittyen parlamentin valiokunnan työhön ja sukupuolten valtavirtaistamiseen tässä työssä. Äh, FEM-valiokunnanhan täytyy laatia säännönmukaisia raportteja aiheesta. Tikau on vastuussa näistä kysymyksistä ja hän on jo esittänyt vastausluonnoksia kyselykaavakkeeseen ja pyysi sihteeristöä poliittisia ryhmiä esittämään ehdotuksia tai lisäkysymyksiä ensimmäinen seitsemättä mennessä, kesäkuuta mennessä. Sitten puheenjohtajien vierailut ryhmien vuotuisten kiintiöiden ulkopuolella. EPP hoitaa tätä asiaa. koordinaattoreita että pyydetään keskustelemaan ryhmien johtajien kanssa asiasta ja byroon tulisi tehdä päätös tästä asiasta lähiaikoina. Sitten vuoden 2012 budjetti pitkällisen keskustelun jälkeen päätettiin ja keskustelu koski pilottihankkeita näistä asioista tehtävät ehdotukset täytyy esittää 3. kesäkuuta mennessä budjettivaliokunnalle ja koordinaattorit esittelijän Liberatskin ehdotuksen perusteella päättävät kolmesta seuraavasta ehdotuksesta. Ensinnäkin Euroopan kulttuuri- ja teollisuusperinne, Euroopan liikenne ja matkailu ja matkailun saatavuus kaikille. Tässäpä teille raportti koordinaattoreiden kokouksesta. Kramer. Unter äh, any other business there is a kleiner... Äh, esille tulevat asiat, siinä on Viro, koska siinä oli se 2010 tuntia tässä, mitä me pyysimme tässä tutkimuksessa. Ja se oli tämä Eco Transport in Europe. Ja sitten tässä lopussa lukee äh, Electric Cars – kun kysymys oli siitä, että emme halua tämä electric mobility, että sitä ei keskitetä ainoastaan autoihin. Okei, okay, korjataan sana haluamallanne tavalla. Muita kysymyksiä koordinaattoreiden kokouksesta ja minun raportistani siitä ei. Selvä. Kiitos. Nyt menemme eteenpäin. Menemme seuraavaan kohtaan, eli äänestyksiin. Haluan pyytää teitä tarkistamaan, että teillä on äänestyskortit mukana ja paikallaan. Järjestämme tarkastusäänestyksen. Äänestys alkaa. Tämä on siis koe. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Huijaako joku? Ei. Kaikki ovat mallikkaasti äänestäneet. Voimme aloittaa äänestyksen. Is the draft recommendation on the second reading. Sitten suostusluonnos yhteis, yhteis, neuvoston kannasta koskien rajat ylittävän lainvalvonnan, lainvalvonnan helpottamista liikenneturvallisuuden alalla. Rovalla Ajala Sender on esittelijä. Viite yksi, Lichtenbergiltä 30 tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 29 raukeaa. Samoin 46, joten 47 vuorossa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 48 puolesta tyhjää, tyhjää. Äh, hylätty. Sitten 13 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 50, 51, ne ovat samanlaiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. On amendment 55. 55 tarkistus siinä me hyväksymme tässä 17, niin sitten vain tässä sanoista at least – tai vähintään and of the possibilities of obtaining legal assistance puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 17 kerran hyväksytyn herran rikieltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 suullinen tarkistus. Savisaar ja Bak. Tässä korvataan direktiivi, korvataan neuvoston päätöksellä. Onko vastalauseita? Ei, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 raukea 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 pelkästään sanat ja direktiivi 9546 EU e puolesta vastaan tyhjää hylätty 63 Savisaar Bakilta suullinen tarkistus niin kuin aikaisemminkin vastustaako joku ei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 raukeaa, sitten 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 20 raukea 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 3 ja 4 yhdessä. Ja tähän liittyy suullinen tarkistus, tai ne ovat teillä tässä äänestyslistalla. Molemmat yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten 25 vuorossa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 26. Tähän liittyy suunnitarkistus esittelijältä Ilmeisesti kukaan ei vastusta, ei puolesta. Mukana tämä Truunen vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten liitteisiin tarkistus 70 ja 71 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 raukeaa 28 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 73 raukeaa. Sitten 31 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistamme 31. Äänestys alkaa. EPPssä on yksi liikaa. Hmm. Onko entä annettu? Äänestys päättyy. Tarkistamme. Otetaan tämä uudestaan. Tarkistus 31. Äänestys Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkaksi yhdeksäntoista tuloksella hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää Tarkistan tämäkin siis 32 ensi alkaa. Päättyy 16 puolesta 25 vastaan hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 Alde on pyytänyt kohta kolta äänestystä ensimmäinen vakaviin liikennerikkomuksiin toimituksiin saakka, toinen osa euro 70 saakka. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 34 raukeaa, 35 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty viisi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kuinka kauan tämä oikein kestääkään? Sitten kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten 38, mutta vain tämä ensimmäinen osa siitä puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme 36 koneäänestyksenä. Näytti sekavalta 36. äänet alkaa. Äänet annettu. äänet päättyy. 28, 13, yksi tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty 43 suullinen tarkistus. Te olette saaneet sen. Jos ei vastusteta, niin äänestetään. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten viimeinen loppuäänestys. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. Onko äänestetty? EPPssä jälleen yksi on liikaa, joten voisitteko korjata? Kunhan vain yksi poistuu tästä. Nyt kuka ottaa nyt tämän ylimääräisen No niin, onko äänet annettu? Äänet päättyy. 38 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty. Joten onnittelemme rouva Ajala Senderiä. Change of personnel at the top. Sitten täällä vaihtuu hiukan puheenjohtajistolla. Hei, puhemiestössä ihmiset. Ensimmäinen oma mietintöni maanteide, maanteiden tavarakuljetusten tilastot uudelleen laadittu toisinto. 15 on ensimmäisenä tarkistuksena puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 12 ja 13 14 yhdessä ryhmänä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 tähän suunnan tarkistus, joka on tässä mukana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lopullinen äänestys ensinnäkin ehdotus näin muuttuna, äänestys alkaa koneäänestyksenä. Everybody voted. Vote is... Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 42 puolesta ei vastaan, ei, ääniä ei tyhjiä. Hyväksytty meitä ole lopettaneet. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 41 puolesta ja ei mitään tyhjiä eikä vastausta, joten hyväksytty selvästi. Nyt sitten oletan, että voitte antaa tämän pohjalta neuvottelumandaatin. Täältä pohjalta siis neuvotellaan neuvoston ja komission kanssa. Foster ei tässä vastusta. Hyvä, kiitoksia kovasti. Ja nyt, jos herra de Grandes sua anteeksi, niin otan hiukan vettä ennen kuin mennään hänen mietintönsä. Mennään siihen 13 me just, let me just check that this is safe. Turvaskannerit tarkistan vain, että tämä on kaikki turvallista tämä minun nesteeni täällä. On aviation security with a focus. Eli ilmailun turvallisuus ja turvaskannerit. Esittelijä Luis de Grandes Pascual. Aloitamme kohdasta 1, tarkistus 26. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 29 suullisilla tarkistuksilla. Mikäli tätä ei vastusteta, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 suullisella tarkistuksella. Kukaan ei nähtävästi sitä vastusta, joten äänestämme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 21 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. 34 puolesta vastaan,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 sitten skanneri, osasto 60 Lichtenbergeriltä. 68, 47, 140, 40, 159, 162, 57 ja Liben 27. Äänestämme näistä en block. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kaikista näistä tarkistuksista unblock. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 14 puolesta 26 vastaan hylätty. Sitten kompromissi A Äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Kompromissi A on hyväksytty. Joten koko tämä blokki seuraava raukeaa. Sitten kompromissi B äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 50 erikseen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Tarkistus 50. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 51-56 raukeavat kompromissin B hyväksymisen myötä. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tai tarkistetaan. Tarkistetaan. 62. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 63 raukkeaa, koska me hyväksymme 65 tarkistuksen 64. Täytyy tästä äänestä äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten äh, seuraava luku, tarkistus 66 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi C. Äänet puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan kompromissi C. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 16 vastaan kompromissi C on hyväksytty. 67, 68, 69, 75, aina tuonne 75 öö, äänestetään erikseen. Tästä on tämä viimeinen virke. Eli meidän täytyy erikseen äänestää tar- 75 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Muut raukeavat. 73, jossa on jälleen erillinen virke puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 76. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus 80, Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 16 vastaan se on hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä, tarkistetaan 79. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. puolesta, 17 vastaan. Se on hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 on vedetty takaisin. 83 raukeaa. Ei, 83. Puolesta vastaan. Tyhjää. Ne, jotka eivät viitsi. No niin, tarkistetaan. 83 koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 13 vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 89 suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 89. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 15 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. Kompromissi D kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Anti-Rights and Dignity ja toinen osa alkaa Stresses-sanasta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91, 3, 2 ja 90 raukeavat. Tarkistus 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 94 Fosterilta äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta 12 vastaan hyväksytty. Kompromissi E. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli luvut 18, 19, 21 raukeavat. 106 asti, siitä äänestetään erikseen. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa ja toinen osa on vedetty. Eli vain ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa koskee insuliinia puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115, 14, 20, koko tämä loppusivu. Aina tuonne kompromissiin F asti raukeaa. Seuraavaksi kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näistä äänestyksistä minä pidän. No niin, sitten siirrytään seuraavalle sivulle. 138 138 vielä raukea. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta. Aloitetaan alusta puolesta vastaan tyhjää. 144 tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 13 puolesta 24 vastaan. Hylätty. Sitten tietosuoja seuraavaksi. Kompromissi G. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 174. 174 puolesta. Sataseitsemänkymmentäneljä ei ole vedetty takaisin minun mukaan. Eli siis 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 176 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 177 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 178 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 180 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 179 Van Dalenilta äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 18 vastaan hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 183. Me äänestämme sitä viimeisestä virkkeestä. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 186 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 187 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 188 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kansainväliset suhteet, 189 vedetty takaisin, 190 raukeaa joten siirrymme suoraan turvaskannereihin. Tarkistus yksi johdantoosan kappaleeseen A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi I. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 Vilsiltä puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 14, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 21 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan 15. Todennäköisesti sama tulos, mutta äänestys alkaa tarkistus 15. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 18 vastaan se on hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Minkä minä jätin välistä? 17 Wilsilta, anteeksi. 17 Wilsilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 tehtiin. 19 ajalla Senderiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 raukeaa. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 22 Lichtenbergeriltä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 22 vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneellisesti tarkistus 24 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 17 vastaan. Se on hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten siirrymme lausuntoihin. Kohta viisi, koska ensimmäiset raukeavat. Eli kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta seitsemän, envi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 11-21 asti ovat rauenneet, joten kohta 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kohta 21. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 22 vastaan se on hylätty. Sitten kansalaisvapauksien valiokunta kohta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan. Kohta neljä. Äänestys äh, alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 22 vastaan se oli hylätty. Kohta kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta yhdeksän 7 ja 8 raukeavat kompromissien johdosta. Eli kohta 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kohta 12. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 17 vastaan se oli hyväksytty. Sitten kohta 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää. Eli hyväksytty. Onnittelut esittelijälle Grandes Pasqualille. Next is when we change shift up the top here, it's the... Sitten seuraavaksi lausuntoluonnos kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntä ja markkinavalvonta. Herra Siile on esittelijänä. Aletaan tarkistuksesta neljä esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 33 on vedetty pois, sitten tarkistus 5, 6, 9, 15 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 14. Toinen osa 37 Rovajandolla sendeltä. Toinen osa 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19, 20, 21 ryhmänä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljäkymmentä, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten siis nyt 30 tarkistusvuorossa. Vuorohan kappale 9a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmekymmentä yksi. Asia raukeaa. hyväksytty. Jos se raukeaa, jos ryhmää ei hyväksy, mutta sehän hyväksyttiin. Pitääkö nyt äänestää vai ei? Kyllä pitää nyt äänestää tarkistuksesta numero yksi. Se on kappale kolme, tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 31. Kaksi raukeaa, koska 30 hyväksyttiin. Joten 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt vuorossa tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 39 puolesta, ei vastaan ääniä, kaksi tyhjää ääntä hyväksytty. Onnittelemme herra Zilä. That means now that we've come to, through your diligent hard work and Nyt täällä keskittynyt työtä on tehty ja näin hoidettiin loppuun tämän aamun osuus, joten palaamme tänne sitten kello 15 ja silloin vuorossa rouva Kianin mietintö. Kiitän teitä kaikkia. Olette todellakin nyt pienen kahvitauon.